säännöt ja yhdenmukainen menettely luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua varten, yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinratkaisurahaston puitteissa. Neuvottelujen tuloksesta on kyse. Viittaisin siihen, hyvät naiset ja herrat, että tässä keskustelussa ei ole menettely ilman puhujalistaa eikä myöskään sinisiä kortteja voi käyttää tämän keskustelun aikana. E- enpä tiedä miksi, mutta näin on päätetty. Kommen wir zu den Rednerinnen und Rednern. Puhujat ryhmien nimissä. Ensin EPP-ryhmän nimissä edustaja Bartman Kohl, Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia, hyvä puhemies. Meillä on kiire viedä pankkiunioni loppuun ennen Eurooppa-vaaleja. Siitä syystä tänä päivänä meidän täytyy vahvistaa vahva ja yhteinen neuvottelumandaattimme yhteisen kriisiratkaisumekanismiin. Tästä on jo äänestetty suurella äänen, äänten enemmistöllä kyseisessä valiokunnassa. Ja tämän täysistuntoäänestyksen pitäisi toimia herätteenä neuvostolle tiistain keskustelu, jossa myös tämä yhtenäisyys kävi selvästi ilmi, siinä Kreikan varapääministeri oli paikalla ja se oli hyvä asia. Se korosti sitä, miten tärkeä tämä asetus on Kreikan puheenjohtajavaltiolle. Se myös osoitti, että halutaan rakentavasti työskennellä yhteisen sopimuksen aikaansaamiseksi, mutta Kreikka ei kykene neuvottelemaan, jos ei se saa riittävää neuvottelumandaattia ECOFIN-neuvostolta. Ja nyt on kiire. Markkinat katsovat tilannetta ja Tämä täytyy saada menemään oikein alusta lähtien. Kun neuvottelimme kasvu- ja vakauspaketista, me loimme toimielimellisen puutteen ja näin annoimme lisää objektiivisuutta tilanteeseen ja lopuksi olemme sitä mieltä, että tämä teki Sixpackista uskottavan ja hyvän sopimuksen, mutta nyt neuvosto ehdottaa päinvastaista, että oleelliset päätöksenteot epäonnistusta pankeista jätetään jäsenvaltioiden harteille. On vaikea nähdä, millä tavalla tämä saattaisi johtaa tehokkaaseen objektiiviseen päätöksentekoon. Tai miten se toimisi silloin, kun pankki täytyy likvidoida 48 tunnin sisään. Lisäksi se selkeästi vesittäisi päätöslauselmatyökalujen tehokasta täytäntöönpanoa. Me haluamme huolehtia siitä, että Beilin toteutuu ilman, että, ja niin, että investoijat eivät joudu kaikkea maksamaan. Sen tulisi myös soveltua näihin pankkeihin ja niihin jäsenvaltioihin, joissa ne toimivat. Tasa-arvoinen kohtelu, kun puhutaan näiden äh, rahastojen käytöstä, ra- Rahasto on jaettu tiukasti kansallisiin osioihin. Tämä saattaa vahvistaa jäsenvaltioiden ja pankkien välistä yhteyttä. Ja ennen kaikkea tällainen maineeseen kohdistuva haitta on huomattava. Me emme voi sallia sen tapahtuvan. Rahasto täytyy toimia heti kriisiratkaisumekanismin alusta lähtien niin, että Ja näin tarvitsemme öö, lainafasiliteettia tätä varten. Talousrahvaliokunta äänesti selkeästä kannasta yhdeksi yhteiseksi kriisiratkaisumekanismiksi, jossa on yksi todellinen rahasto, jonka avulla pankki voidaan purkaa yhden viikon lopun aikana, jossa pankit joutuvat maksamaan – ja me haluamme veronmaksajia siitä, että he joutuvat jälleen kerran maksamaan epäonnistuneiden pankkien laskut. Neuvosto otti käyttöön hallitusten välisen sopimuksen, tilapäisen sellaisen, mutta me suhtaudumme tähän suurella varauksella, sillä emme usko hallitusten välisiin ratkaisuihin ennen kuin olemme vakuuttuneita siitä, että on ehdottoman tarpeen täyttää perustuslaillisia vaatimuksia. Ja ennen kuin olemme vakuuttuneita siitä, että se on laillinen. Minä ymmärrän jonkin verran näitä perustuslaillisia huolenaiheita, joita jäsenvaltioilla on varojen siirtämisestä pankeilta eurooppalaiselle rahastolle, mutta me emme voi hyväksyä hallitusten välistä sopimusta, joka poistaa oleellisia, tärkeitä elementtejä tästä yhtenäisestä kriisiratkaisurahastosta. Neuvottelupöytä on tässä talossa, eikä neuvoston talossa. Kolmikantaneuvottelut Kreikan, Kreikan puheenjohtajavaltion kanssa ovat ainoa tapa, jolla voidaan neuvotella tälle parlamentille. Ja haluaisin kiittää komissaari Barnien hyvistä puheenvuoroista tiistain keskusteluissa, sillä teidän alkuperän ehdotuksenne yhtenäiseksi kriisiratkaisumekanismiksi osoittaa oikean suunnan. Se on oikea pohja ja me luotamme tähän teidän äh, uskon, että me saamme aikaiseksi luotettavan järjestelmän. Lisäksi uskomme sen, että tämä asia on kiireellinen, mutta sitä ei voi hoitaa hintaa mihin hyvänsä. Pankkiunionin loppuun saattaminen on ehdottomasti etusijalla EPP-ryhmälle tämä toimikautemme viimeisinä kuukausina. Yhtenäinen kriisiratkaisumekanismi on se viimeinen tiiliskivi, joka täytyy lisätä tähän rakennelmaan, jotta voimme palauttaa luottamuksen, jotta voimme varmistautua siitä, että meillä on vakaa rahoitusjärjestelmä ja että elinkeinoelämä saa käyttöönsä lainoja, kuten myöskin kuluttajat. Näin voimme myös suojata tallettajia epäonnistuneilta pankeilta. Pankkiunioni on tärkeä, jotta voidaan palauttaa luottamus – ja voidaan nopeuttaa taloudellista elpymistä. EPP on tietoinen siitä suuresta vastuusta, joka meidän harteillamme on. Me haluamme sopimuksen. Me nyt äänestämme tästä asiasta, jotta voisimme saavuttaa yhden tärkeän tavoitteen, välittää vahvan viestin, yhtenäisyyden viestin ja meidän linjamme, josta talous, sovittiin, on se, että me saimme sille koko tämän parlamentin tuen. Me emme muuta neuvotteluasemiamme, mutta toistamme vielä se, mitä totesimme jo ekonvaliokunnassa viime vuoden joulukuussa. Ensimmäistä käsittelyä emme vielä loppuun, me jätämme oven auki, ja tämän tulisi toimia herätteenä neuvostolle. Parlamentti on valmis, se on avoin sille, että nopeutetaan neuvotteluita ja saadaan aikaiseksi sopimus ennen Eurooppa-vaaleja. Me olemme tiukkoja, mutta rakentavia neuvotteluissa. Me emme voi hyväksyä mitään sopimusta. Pankkiunionin loppuun saattaminen on tässä kyseessä, mutta asiat täytyy hoitaa oikealla tavalla loppuun. Kiitoksia. Paljon kiitoksia edustaja Wortman Kohl. Seuraavaksi puheenvuoron saa SED-ryhmän nimissä edustaja Svoboda, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Komission jäsen, hyvät kollegat. Our message is very clear from my poliittisen ryhmäni viesti on selvä. Me haluamme nyt tuloksen aikaiseksi, mutta emme sitä, jota neuvosto on ehdottanut. Se ei ole meille hyväksyttävissä. Toisaalta haluamme nopeasti, että päätetään neuvoston mandaatista. Jos neuvosto suhtautuu tähän vakavasti, niin nyt ainakin olisi nopeasti toimittava ja luotava neuvottelun mandaatti. Jos katsotaan nyt takaisinpäin ajassa ja katsotaan, katsotaan, koska neuvosto päätti, että pankkiunioni halutaan, niin kaikki kuukaudet tähän asti ovat olleet aikaa, jolloin me emme ole viivytelleet. Ei se meidän syytämme ole, että pankkiunionia ei ole, vaan neuvosto tässä on hidastellut. Puhemies keskeyttää. Äh, Hetkinen. Saksasta, Saksan kanavalta kuuluu nyt Ranska. Ja meillä on sellaisiakin saksalaisia jäseniä, jotka eivät Ranskaa puhu, joten ehkä tämä voidaan selvittää. Edustaja Langen valittelee tätä. Kommentti ilman mikrofoni. Das, das ist das Problem, dass der Rat nicht da ist. Niin tämä on ongelma siis, suurin ongelma, että neuvosto ei ole täällä. Mistä on nyt kyse neuvoston läsnäolostako? Niin, sanoitte tämän ensimmäisessä osiossa, kun sieltä huutelitte, mutta nyt ilmeisesti Saksan tulkkaus toimii. Edustaja Langen on jälleen tyytyväinen. Voin toki äh, esittää tämän myös saksaksi, mutta mikä nyt varsinainen ongelma on? Meille varsinainen ongelma on se, että neuvosto ei pidä siitä, mitä ait eurooppalaiset toimielimet, Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio haluavat, että he voivat vaikuttaa enemmän eurooppalaisiin kysymyksiin. Tämä on outoa, koska eurooppalaisista kysymyksistähän tässä puhutaan. Neuvostossa ministerit sanovat, että voimme olla sisällöstä samaa mieltä, mutta me haluamme hoitaa tämän tehtävän, me ministerit. Mutta meidän pitää nyt selittää kansalaisille ja kuulijoille, jotka ovat täällä lehtereillä, että useinkaan nämä päätökset eivät ole tehokkaita, koska neuvostossa, vaikka siellä on vain 28, on vaikeampi sopia kuin täällä parlamentissa. Täällä on selkeät äänestystulokset ja laaja enemmistö. Neuvoston ehdotus ei ole riittävä ja siksi vastustamme sitä. Neuvosto valitsi oikeusperustan, joka ehkä on ihan korrekti, mutta lopulta se on poliittinen päätös, koska toinen ei oikeusperusta, joka tukisi yhteisömenetelmää, tukisi parlamentille ja komissiolle suurempaa roolia, olisi myöskin ollut korrekti. Eli miksi valittiin nyt tämä hallitusten välisen yhteistyön tie? Siksi, että halutaan pitää kiinni kansallisista eduista. Nyt pankkijärjestelmä ei ole enää kuitenkaan kansallinen järjestelmä, vaan eurooppalainen pankkijärjestelmä, ja siksi tarvitaan eurooppalainen ratkaisu, eikä kansallisia ratkaisuja. Toiseksi kansalaisille pitää selittää, että pankkiunioni ei ole pankkeja varten. Pankkiunioni on kansalaisia varten. Kansalaiset ehkä pelkäävät, että menettävät talletuksiaan. Kansalaiset pelkäävät, että eivät saa luottoa tai tulee ongelmia, kun pankki kaatuu. Ja siksi pitäisi selittää Ehkä tämä pankkiunioni ei ole paras mahdollinen sana tähän, mutta tämä on siis kansalaisten projekti eikä pankkien. Ja miksi sitten on tärkeää, että on vankka eurooppalainen ratkaisu? Nyt jälleen nähdään, jos oikein luin Financial Timesia, esimerkiksi yhdistyneessä kuningaskunnassa hyvä kollega Kälän yritetään jo puuttua tiettyihin sääntöihin, joita tehtiin esimerkiksi bonusten osalta. Ja nyt tavallaan tehdään näitä toisella tavalla oikeudellisesti ehkä ihan oikein, mutta jos ajatellaan nyt sääntöjen henkeä, niin sitä kierretään nyt pankkien toimesta. Olen täysin samaa mieltä myös kollega Wartman Koolin kanssa. Nyt on aika saada aikaan ratkaisu, joka ei aseta taakkaa veronmaksajille, vaan pankkien harteille. Kuten sanoin, mekanismi ei ole hyvä mekanismi, se on pitkä ennen kuin päästään päätökseen. Siksi mekanismin osalta on tehty jotain. Me olimme hyvin tyytyväisiä siihen, että komissio lopulta päättää, onko pankin uudelleenjärjestely välttämätöntä. Siihen pitäisi palata takaisin. On löydettävä ainakin parempi ratkaisu kuin mitä tänään esitetään. Se on liian pitkä prosessi. Ajatellaan tulipaloa, vaikka. Pitääkö silloin kaupunginvaltuustolta ensin kysyä, että tehdäänkö jotain? Eli ensiavussa esimerkiksi. Ei siellä haluta sitten sieltä sairaalan johtokunnasta kysyä, että annetaanko, tarvitaanko apua, vaan lääkärin pitää puuttua heti asiaan. Eli jotain on tehtävä hyvin päättäväisesti tämän asian suhteen. Ajoituksesta vielä. Kymmenen vuotta on liian pitkä rahaston luomisen osalta. Se ei kuitenkaan riitä. Olen kuullut argumentteja, että jos vähennetään määräaikaa vaikka viiteen vuoteen, se olisi kohtuullisempaa, niin jotkut pankit heikommissa maissa joutuisivat maksamaan liikaa. Siitä tulee ylimääräistä lisätaakkaa pankeille. No ainakin sitten jonkinlainen varajärjestely, backstop-järjestely, jotta rahasto voi mennä rahoitusmarkkinoille markkinoille ja kerätä sieltä tarvittavat. Nämä ovat nämä tärkeimmät kysymykset, joita meidän on todella vaadittava neuvostolta. Ja sitten lopuksi haluaisin kiittää neuvottelutiimiä. Täysin luotan neuvottelutiimimme. Minä näin nyt yhtenäisyyttä ja vankkaa kantaa tässä neuvottelutiimissämme. Ettekö ole samaa mieltä? No, pitäisi olla samaa mieltä minusta tästä asiasta. No, neuvottelutiimin on voitava esittää selkeää kantaa. On parempi, että ei saada ratkaisua nyt, kun että saadaan huono ratkaisu. Me emme ole valmiita hyväksymään sellaista ratkaisua, joka hyväksytään vain siksi, että nopea ratkaisu on tarpeen, koska huono lopputulos – tässä johtaa siihen, että sen korjaaminen on hankalaa jälkikäteen. Ja siksi SD-ryhmästä jälleen pyydämme neuvostolta kunnon mandaattia. Puhemies, toivon, että lähestytään neuvostoa. Ei odoteta 17.18. päivä helmikuuta. Ensi viikon alussa pitäisi neuvottelun mandaatio saada. Meidän kantamme on selvä, me haluamme tähän ongelmaan ratkaisun, mutta me emme ole valmiita hyväksymään mielestämme huonoa ratkaisua, koska mielestäni, mielestämme lopulta on parempi olla hyväksymättä ehdotusta, jos se on huono. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Verhofstadt liberaalilta. The, the, the first question... Hyvä puhemies, niin ensimmäinen kysymys, jonka halusin ottaa esille, on se, että missä neuvosto on tässä keskustelussa? Me välitämme tässä viestin. Ei tämä viesti mene Barnierille. Komissaari Barnier varmaan on meidän takanamme sataprosenttisesti. Me olemme samaa mieltä. Meillä on viesti Kenelle? Neuvostolle. No miksi neuvostolle täällä? Ei tämä medialle ole. Te hoidatte tämän mediapuolen, koska olette ehkä tätä pankkiunionia vastaan. Sen ymmärrän. Te kyllä käytätte puheenvuoron, mutta valtiolle täällä. valtiohan täytyy tehdä uusi ehdotus meille. Suovoda on aivan oikeassa. Ei voida lainkaan hyväksyä sitä, että mikä se päivämäärä nyt oli? Seuraava ECOFIN on 17 vai? 17. helmikuuta, ennen kuin saadaan uusi, uudet neuvotteluvaltuudet. 14 päivää menee hukkaan taas kerran, kaikkien muiden kuukausien lisäksi, koska neuvosto päätti pankkiunionista eh, edustaja Svoboda kesäkuussa 2012. Ja nyt tänä päivänä ei kyetä määrittelemään uutta mandaattia niin, että tämä päätös, päätöstä voitaisiin viedä eteenpäin. Olemme jo muutaman kerran todenneet, että neuvoston ehdotusta ei voida hyväksyä ja me tarvitsemme uuden. Dramaattista tässä on se, että kuusi vuotta sitten tämä rahoituskriisi alkoi. Kuusi vuotta sitten vieläkään ei ole pankkikriisi mitään ratkaisuja. Yhdysvalloissa asia hoidettiin ens, ensimmäisen yhden vuoden sisällä sen jälkeen, kun kriisi alkoi. Uudelleen pääomitettiin pankit ja ratkaistiin ongelmat. Mitä Ruotsissa tehtiin noin heti, kun kiinteistömarkkinat puhkesivat, niin hoidettiin pankkipuoli. Ja Japanissa pitkä, kun asia hoittu 15 vuoteen, niin siitä oli seurauksena pitkä stagnaatiokausi. Hyvä puhemies, minä pyydän, että koko yhtenäisen parlamentin nimissä teidän tulisi välittää tämä viesti neuvoston puheenjohtajalle. Sanoa, että me emme voi tätä hyväksyä ja että me vaadimme sitä, että nopeutetaan neuvotteluita neuvostossa niin, että asia voidaan hoitaa mahdollisimman nopeasti. Sitten toinen asia koskee tätä nopeutta. Tämä on vähän niin kuin Trabantilla ajelisi, jos autoa voisi käyttää vertauskuvana. Hidas prosessi. Tässä tarvittaisiin nyt McLarenia tai Ferraria jos halutaan pankkiongelman ratkaista viikonlopun aikana. Ja sitten oikeusperustasta vielä lopuksi, kuten tiedätte, minä olen sitä mieltä, että 114 on se oikea perusta rahan takia. Kyseessä on yksityinen raha, ei tämä mitään julkista rahaa ole. 114 siis on se artikla, joka on oikea oikeusperusta. Mutta olen jo kuullut että jotkut ovat jo sopineet tästä, tehneet kompromisseja. Ehkäpä meidän pitäisi laittaa tai muita lausekkeita tähän hallitusten väliseen sopimukseen niin, että se toimisi yhteisölainsäädännössä. Näin tavallisesti tehdään. Sanotaan, että no aloitetaan tällä järjestelmä, mutta vuoden, kahden, viiden vuoden kuluttua koko tämän asian pitää kuulla yhteisölainsäädännön puoleen. Se voisi olla lopputulos, en tiedä. No, ehkä se ainakin parempi on kuin ikuisuuksia kestävä hallitusten välinen neuvottelu. Mutta aloitetaan nyt tämä neuvottelu neuvoston kanssa ja pitäydytään siinä, jos neuvoston oma oikeuden yksikkö yhdessä komission oikeudellisen yksikön kanssa ja Euroopan parlamentin oikeudellisen yksikön kanssa, jos kaikki kolme oikeudellista yksikköä sanovat saman asian, niin sehän on aivan valtava ihme, sanoisin. Siis tavallisesti näillä oikeudellisilla yksiköillä on aina eri näkemykset. Tällä kertaa ne ovat samaa mieltä. Ja vain siitä syystä, että yksi maa vastustaa tätä. Että tässä nyt katsotaan sitten, että jos saataisiin joku hallitusten välinen järjestelmä viritettyä, joka on sopimusta ulkopuolelta, ja mikä on kielteinen asia, sillä on kielteinen vaikutus Euroopan parlamentin toimivaltuuksille. Kiitoksia. Paljon kiitoksia edustaja Verhofstadt. Nyt vihreiden nimissä edustaja Kompendit. Euh, Hyvä puhemies, arvoisat kollegat, te tiedätte, Gihe Verstappen on oikeassa viime kesäkuusta 2012 ja lähtien jo. Te varmaan tiedätte, minkä takia neuvosto tekee näin, koska se tuntee parlamentin. Ja neuvosto tietää, että jos tämä parlamentti joutuu viimeiseen, <clears throat> sitä työnnetään johonkin nurkkaan, niin kuin esimerkiksi tässä pankkiunionikysymykseksi, niin viimeisessä hetkellä, viimeisellä hetkellä, niin kuin näin tapahtui budjetista, minä voin antaa teille muitakin esimerkkejä, niin viime hetkellä ihan sattumalta te tulette näkemään, että puolet neuvoston esityksistä otetaan uudestaan ja ne hyväksytään parlamentissa ehkä, mitä Gi sanoi, että ehkä no niin, no niin, katsotaan sitten kolmen, viiden, kuuden, viidenkymmenen vuoden päästä, katsotaan sitten, jos voidaan toimia toisin. Sen takia neuvosto ei kiirehdi, koska mitä lähemmäs tullaan vaaleja, sitä vähemmän tämä mandaatti loppuu ja sitten tiedetään, kuka voittaa. Tässä on ensimmäinen ongelma. Toisekseen tämä institutionaalinen kielenkäyttö on, on vähän hankalaa, 114-252 artiklat muun muassa, mutta ei tässä ole kyse julkisista varoista. Ei meillä pidä Saksalla usko aina saksalaisia. Saksan perustuslakituomioistumilla ei ole mitään tekemistä tämän asian kanssa. Tässä on kyse yksityisestä pankkirahoituksesta, yksityisiltä pankeilta, jotka ovat monikansallisia pankkeja. Te sanotte, että Deutsche Bank. Minä tiedän, että se kutsutaan Deutsche Bankiksi, mutta sillähän on toimintaa koko Euroopassa. Unicredit Git Bank, pankki, joka, joka tekee Saksassa suuria voittoja, sen liikevoitot ovat huikeita. Et meidän täytyy kertoa, että me voisimme voisimme todella turvata kansalaisten rahoja, mutta ei tässä ole kyse siitä. Meidän pitää löytää yhteinen kriisiratkaisumekanismi yksityisille pankeille. Sen takia, sen takia valtioiden, niin kuin ne nyt ovat toimineet tähän hetkessä, niin ei niiden pidä laittaa, kääntää selkäänsä nyt tälle mekanismille. Parlamentti pitää puhua selkein sanoin, koska tässä nyt on kyse siitä, että järjestetään kansalaisten suojelu oikealla tavalla ja toimitaan sillä tavalla, että pankit eivät enää voi kääntyä kansalaisten puoleen tai valtioiden puoleen ja sanoa sillä tavalla, että me olemme ongelmissa, vararikon partalla teidän pitää maksaa meille. Sen takia meillä pitää olla eurooppalainen mekanismi, koska ei voi, ei voi. Tämä nyt on aika uskomatonta. Niin kuin jotkut maat ovat ehdottaneet asianeuvostolle, tehdään tämä maakohtaisesti. Ei, ei. Tässä on taas kerran osoitus meidän solidaarisuuden puutteesta. Me olemme kyvyttömiä. Heikot ovat heikkoja ja vahvat ja säilyvät vahvoina. Tässä on nyt tämä pieni oppitunti, jonka minä haluaisin antaa teille, jota meillä nyt kun opetetaan. Kyllä meidän parlamentin pitää voida kieltäytyä joskus jostain. Ainut tapa voittaa, ainut tapa voittaa on se, että tämä parlamentti sanoo ja toistaa parempi, parempi on, että ei ole ratkaisua kuin huono ratkaisu. Jos me pystymme pitämään kiinni jostakin ja selittää, että me voimme vääntää vääntää kättä neuvoston kanssa, niin kyllähän me voimme keskenämme sanoa, että kyllä meidän pitää hyväksyä, koska pitää jotakin löytää, niin silloin me olemme hävinneet tämän taistelun. Minä toivon, että ne, jotka neuvottelevat, osoittavat aivan selkeästi toivon, että parlamentin puhemies sanoo myös selkein sanoin, ja että todella voidaan nähdä joitakin videoita tästä, neuvostosta, tästä neuvottelusta neuvostossa, koska heillä ei näköjään ollut aikaa tullut tänne. Kyllä me voimme lähettää tämä webstreaminä netin, netin kautta nämä keskustelut voivat silloin kuulla, mitä täällä on tänään sanottu. Ja voidaan lähettää tämä myös 27 muulle hallitukselle ja sanoa selkeästi myös Saksan hallitukselle. Meidän pitää tehdä näin ja meidän pitää tehdä selkeä selkeäksi se, mitä me tulemme kohta äänestämään. Ei ole olema, ei tule olema, ei ole ratkaisua, jossa sovelletaan yhteisön menetelmää. Yhteisön yhteisön menetelmä suojaa kansalaisia yksityisiä pankkeja vastaan. Tämä on erittäin hyvä vaaliase ja sitä meidänkin pitää nyt tässä puolustaa. Kiitos. Für die Fraktion der ECR jetzt. ryhmän nimissä edustaja Kälänen. <coughs> mr president Kiitoksia, hyvä puhemies. No minäpä pyrin olemaan optimistinen näissä asioissa. Uskon, että jonain päivänä koittaa sekin päivä, kun kommentit sanoo jotain järkevää. Yli vuosi sitten olin jo skeptinen sen suhteen, pääseekö neuvosto mihinkään sopimukseen näistä asiasta pankkiunin viimeistä vaiheesta. Ollaanpa nyt realistisia. Tässähän puhutaan hyvin merkittävästä muutoksesta, määräämisvallasta ja valtavista määristä rahaa unionissa. Tässä oli sopimuksen pohja, joka tarjoaisi varmuutta eurovyöhykkeen pankeille. Kaipa se nyt kaikkien etujen mukaista on. Vaikkei minun maani tähän kuulukaan, niin minä uskoisin, että meidänkin etujemme mukaista olisi, että näin tapahtuisi. Lisäksi varmasti on kaikkien etujen mukaista, että lopetetaan sellainen käytäntö, jossa pankit saavat voitot ja jos asia menee pieleen, niin sitten veromaksajat maksavat pussistaan. Ei varmaan monikaan ole tässä eri mieltä. Minun ryhmäni ei vastusta suurtakaan osaa talousvaliokunnan tekstistä, mutta meillä on tiettyjä tärkeitä huolenaiheita parlamentin kannasta. Ensinnäkin uskon, että meidän täytyy varmistaa se, että ne maat, jotka ovat Euroopan ulkopuolella, joilla on monia pankkitytäryhtiöitä, niin kuin vaikka Tsekin tasavalta tai Ruotsi, ovat mukana näissä päätöksissä, jotka vaikuttavat niihin, niiden etuihin. Toiseksi minusta meidän täytyy suojella EU-budjettia siltä, että siitä ei vedetä rahaa. Ja nämä ovat meille ne tärkeät kohdat. Parlamentin ehdotukset sellaisena eivät takaa näiden täyttymistä. Olen kuitenkin samaa mieltä siinä, että tarvitsemme selkeyttä sen suhteen, kuka tekee päätökset, kun eurovyöhykkeellä oleva pankki ö, menee konkurssiin. Ja se, että pari suurta maata päättää tällaisessa tilanteessa ei ole hyvä asia. Meidän täytyy kuitenkin olla varovaisia, ei mennä toiseen suuntaan. Että otetaan käyttöön niin jäykkä rakenne, ei se kykene toimimaan kunnolla niissä monissa eri tavoilla, joilla pankki voi mennä konkurssiin. Ja tästä syystä meidän täytyy tehdä parannuksia sekä neuvoston että parlamentin kantoihin ennen kuin voidaan löytää ratkaisu, joka sopii sekä eteläisille että pohjoisille maille ja eurovyöhykkeen, kuten myöskin se ulkopuolisille maille. Valitettavasti Joidenkin mielestä tämän päivän keskustelu ja äänestys ei koske sitä, että pyritään mennä eteenpäin tai löytää ratkaisu, vaan kysymys on toimielinten välisestä valtapelistä ja pönöttämisestä. Edustaja Verhofstadtkin totesi, että meidän pitäisi kopioida Yhdysvaltoja. No, ehkäpä sitä pitäisi kokeilla parissa muussakin politiikan alassa. Minun ryhmäni ei ole oikein tyytyväinen ei neuvoston eikä parlamentin kantaan. Me uskomme, että meidän täytyy noudattaa yhtenäismarkkinoiden sääntöjä, meidän täytyy noudattaa valtiontukisäännöksiä. Olemme pyrkineet kuitenkin lähestymään näitä asioita katsomalla kokonaiskuvaa, eikä nyhjäämällä näiden pienten toimielin kysymysten kanssa, joita täällä moni harrastaa. Tällä parlamentilla on riittävästi toimivaltaa, käytetäänpä sitä vastuullisesti. Kiitoksia, hyvä puhemies. Kiitos paljon edustaja Kälänen. KE-NKL-ryhmän nimissä edustaja Zimmer. Kiitos puhemies. Kriisinratkaisumekanismi, josta keskustelemme pankin osalta, nyt on pankkiunionin tärkeä osa. Sen tarkoitushan oli huolehtia siitä, että rahoitusmarkkinoiden liiallisia tuimia vähän rajataan. Kun nyt katsotaan keskustelua, voidaan todeta, että mitä tulee ehdotuksiin ja argumentteihin, joita on kuultu neuvoston puolelta, mutta myös kun ajatellaan keskustelua, jota on käyty täällä parlamentissa – voidaan todeta, että suuria lupauksia on tehty, mutta voi olla, että lopulta kun pankkiunioni ja kriisiratkaisumekanismi saadaan päätettyä, voidaan todeta, että me lähdimme reippaasti liikkeelle, mutta tuloksia ei lopulta ollut paljon. Siksi lähden siitä, puhemies, että te voitte viestiä neuvoston suuntaan, joka loistaa poissaolollaan – mutta selkeästi Kreikalle puheenjohtajavaltiona pitää välittää meidän kantamme. Eikä ole mitenkään väärin, että komissio on täällä läsnä, koska en usko, että se, mitä meillä on sanottavana, ei ole myöskin komission korville. Minun ryhmäni esimerkiksi ei ole niin vakuuttunut siitä, että puheenjohtaja Barroson vastaus teidän kirjeesenne on riittävä perusta olisin mielelläni komissioltakin kuullut vähän selkeämpää kannanottoa tällaisessa neuvottelutilanteessa komissionkin on selkeästi sanottava, mitä komissio haluaa. Jos komissio esiintyy sopimusten vartijana nyt sitten neuvotteluiden tilasta, kolmikantaneuvotteluita on käyty – varmasti kuullaan niistä vielä arvioita, mutta fakta on se, että neuvosto ei ole liikahtanut yhtään. Ei mitä tulee hallitusten väliseen sopimukseen tai teko prosesseihin kriisiratkaisun yhteydessä. 114 artikla. Se on meille tärkeä yhteisömenetelmä. Meidän on vältettävä se, että parlamentin viesti, että mahdollisesti olisimme valmiita hyväksymään niukemmin hallitusten väliset sopimukset. Meidän täytyy huolehtia siitä, että yhteisen kriisiratkaisumekanismiin liittyvät päätökset tehdään parlamentin hyväksynnällä myös. Selkeästi on sanottava, että me emme hyväksy sitä, että viimeisen päätöksen tekee neuvosto. Kun tarkkaan tiedämme, miten tämä sitten tapahtuu, neuvostossa voimakkaammat jäsenvaltiot tekee omia maitaan ja omia pankkejaan koskevat omat päätöksensä. Ja tämä vaikuttaa jälleen siihen, että yksityinen velka taas jaetaan sillä tavalla, että yksittäisten maiden veronmaksajat joutuvat tämän taakan kantamaan. Ja loppuvaikutus silloin on se, että epäoikeudenmukaisuus lisääntyy, epätasa-arvo jäsenvaltioiden kesken. Me emme halua tällaiselle linjalle lähteä, mutta vielä yksi perushuomio. Siis se, että lähdettiin liikkeelle reippaasti eikä nyt ole kuitenkaan tuloksia. Meillä on aina tämä liian suuri kaatumaan ongelma, too big to fail. Hyväksytäänkö se, että – pankit eivät siirry keskeisimpiin tehtäviin takaisin. Me puhumme hyvin monimutkaisista kriisinratkaisumekanismeista, eikä ajatella sitä, että pankit pienempinä yksikköinä hoitaisivat perustehtäviään. Jos näin tehtäisiin, ehkä säästyttäisiin tällaisilta suurilta kriisinratkaisumekanismeilta, kun niitä ei edes tarvittaisi. Tämän haluaisin selkeästi nyt sanoa. Ja vielä yksi huomio. Pari päivää sitten kuulimme Saksan valtiovarainministeriöltä myös selvityksen siitä, että 114 ei riitä rahaston osalta. 352 tarvitaan Saksan ministeriön kanta ei ole meistä sopiva. Ei ole mitään syytä nyt luopua tästä artiklasta 114. Ja toivon nyt, että Saksan suuri koalitiohallitus, jossa on kaksi osaa, toivon, että siellä ei ainoastaan konservatiivit nyt saa ääntään läpi, vaan sosiaalidemokraatitkin pitävät kiinni siitä, mitä viime kuukausina on julistettu jatkuvasti, jotta Saksan liittohallituksessa myös painostetaan niin, että konservatiiviosion kannasta – ei tule kaiken kaikkiaan neuvoston kanta. Näin tämä ei voi toimia. Meidän on estettävä tällainen kehitys. Odotamme nyt, että sosiaalidemokraatit kantavat tästä vastuunsa ja viimeinen kohta puhemies yrittää keskeyttää. Meidän on selkeästi sanottava, että meitä ei voi painostaa aikataulun osalta. Me emme ole syypäitä tähän hidasteluun

Tämän toimikauden aikana olen aina halunnut suojella Euroopan kansalaisten etuja, niiden kansalaisten, jotka nyt kääntyvät meidän puoleemme tuolta lehteriltä. He työskentelevät joka päivä, jotta elämä menisi eteenpäin. Nämä ihmiset, kuten kaikki muutkin, haluavat, että heidän talletuksia suojataan. He eivät halua joutua maksamaan kahteen kertaan häikäilemättömien finanssihaiden toimista. Nyt on oikea hetki tehdä jotain päättäväistä. Eli muista, että Euroopan unioni on suvereni jäsenvaltioiden liitto, ei minkä autonomisten provinssien liitto. Haluaisin tukea edustaja Svobodaa täällä. Hän sanoi, että me emme voi jättää joitakin jäsenvaltioita ulkopuolelle tietyn perustein. Jos meillä on joku sääntelymekanismi, kyllä sen tulisi kaikkiin soveltua. Tässä meillä nyt kuitenkin on ongelma. On selvää, että EUlla ei ole toimivaltuuksia toimia. Ja jos joku jäsenvaltioista ja kaikkein suurin Siis tämä on se jäsenvaltio, jossa EKP sijaitsee. Jos tämä jäsenvaltio ajattelee, että tässä kaikessa on jotain ongelmallista, niin kyllä meidän tulisi kaikkien kysyä itseltämme sitä, onko kaikki kunnossa. Muussa tapauksessa tuen kaikkia puhujia, kollegoita. Kun olen keskustellut näistä mietinnöistä, olen osoittanut myös, että olen tukenut tätä mietintöä aivan alusta lähtien. On tietysti myös selvää, että jos haluamme tämän järjestelyn toimivan kaikille, meidän täytyy tehdä sopimusuudistuksia. Sopimuksia täytyy muokata. Ja kun jäsenvaltiot kun niiden suverenit kansat hyväksyvät nämä muutokset. Sitten voidaan siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Jonkunlainen liittovaltoistaminen. Super Mario Draghi ja komissio ovat nyt ylittäneet kaikki rajat. Hyvät naiset ja herrat, ei tässä ole kysymyksessä mikään videopeli. Ei tässä syödä mitään taikasieniä. Tässä hoidetaan ihan muita asioita. Kysymys on siitä, että pyritään luomaan suvereni unioni. Kiitoksia. Bolts. Kiitos Ekon valiokunnan puheenjohtaja Bolts, olkaa hyvä. Kiitos. Me olemme kuulleet ryhmien edustajien tukevan valiokuntani kantaa keskustelussa aikaisemmin tällä viikolla. Kolmikantaneuvotteluissa olen ja tulevaisuudessakin olen sillä linjalla, että kaiken aiheiden on oltava keskustelun kohteena. Meillä on ollut kolme kolmikantaneuvottelua. Kreikka puheenjohtajan valtiona ei ole omannut siellä mandaattia. Ja nyt on kyllä tietyt rajat sille, miten pitkään voidaan jatkaa sillä, että selittelemme kantojamme toisillemme. Nyt on tuhlattu aikaa. Minä olen tehnyt aloitteen omalta osaltani ja tehnyt ehdotuksia, jotka ovat menneet pidemmällekin kuin parlamentin kanta. Olen yrittänyt tässä ja komissio on tukenut, mutta tähän tarvitaan nyt kaksi osapuolta. Minä en halua yksin toimia tässä parlamentin jäsenten nimissä. Neuvoston on siis myös käytettävä hiukan mielikuvitusta, liikahdettava ja oltava eurooppalaisempi. Pienet askeleet eivät riitä. Jotkut ministerit ovat sanoneet, että tässä ei ole jouston mahdollisuutta. Näin tämä ei onnistu. Kyllä neuvoston ja parlamentin kannoissa molemmissa on hyviä puolia. Ja jos halutaan yhteinen kriisiratkaisumekanismi, niin ymmärrän, että molempien ehdotusten hyviä puolia pitää saada molemmista ehdotuksista. Yhteispäätös tarkoittaa sitä, että pitää löytää hyvät puolet, parhaat puolet molemmista ehdotuksista. Me voimme osoittaa tänään äänestyksessä, että voimme äänestää yhden puolen kannasta ja voimme palata äänestämään reilusta kompromissista, mutta emme palaa tähän asiaan niin, että hyväksymme neuvoston kannan tai jonkun lähes identtisen version neuvoston kannasta. Kiitos. Kiitos paljon edustaja Bowes. Sitten esittelijä Ferreiran edustajana edustaja Sanchez gracias. Kiitos paljon puhemies. Esittelijän nimissä Elisa Ferreira nimissä minä haluaisin kiittää tätä keskustelun ilmapiiriä ja äänensävyä, koska tässä... Presido, einen Augenblick bitte. Die... Dass ich, ja, Herr Kollege Lange. Niin, kollega Lange minäkin huomaan tuon ongelman. Kiitos, että viittasitte siihen. Saksan kanavalla taitaa olla teknisiä ongelmia tänään. No nyt sieltä kuuluu jälleen Saksaa. Olkaa hyvä, edustaja Sanchez Pesedo. Continuo, presidentti. Minä jatkan, puhemies. Puheenvuoroni alussa haluaisin sanoa, että haluan kiittää tätä sisältöä ja sävyä, jolla on käyty tätä keskustelua, koska motiivinahan oli esittää tämä meidän talous- ja rahasiavaliokunnan kantamme ja, esi- ja tänään kuulimme puolueryhmän puheenjohtajien mielipiteet. Nyt siirrymme seuraavaan vaiheeseen. Edustaja Sanchez Pesedo, todella pahoittelen, pahoittelen todella tätä. No, Saksan tulkit sanovat, että heiltä taas lähti mikrofoni, eivät pysty sitä käyttämään. Ai, englantilaiset. No, pyydetään nyt yhdistynyttä kuningaskuntaa vähän malttiin, jota, Saksa, jota Saksaakin voidaan tällä puhua. Edustaja Sanchez Presedo, todella pyydän anteeksi tätä keskeytystä. No niin, kaikki olemme sitten todella mm, kiinnostuneita siitä, että Saksan kanava toimii hyvin tässäkin keskustelussa. Mutta meidän valiokuntamme on tuottanut tulosta keskustelussa. Eli tällä hetkellä me törmäämme äänestyskysymykseen, jota, joka toteutetaan parlamentissa. Minä toivon, että äänestys menee hyvin läpi ensinnäkin sen takia, että parlamentti hoitaisi sille kuuluvan lainsäädännöllisen vastuunsa. Toisekseen, että sillä tavalla se voisi taata sen, että lainsäädännössä tulisi olemaan kaikki keskeiset elementit ja että todella toteuttaisimme sen selkeällä ja tukevalla tavalla. Pankkiunionin pitää olla yksi osa Euroopan unionia. Se on yhteinen hanke. Me tarvitsemme yhteistä mekanismia, joka voisi toimia nopeasti. Tarvitsemme yhteistä rahastoa, joka toimii jo hetkistä lähtien ja jolla olisi mahdollisuuksia myös rahoittaa. Meidän pitää tehdä se sillä tavalla, että vetoamme neuvostoon, että se lähtisi liikkeelle, että se antaisi valtuudet. Öö, Kreikalle puheenjohtajamaana ja että parlamentin ääni kuuluisi, koska me haluamme päästä ensimmäisessä käsittelyssä sopiin, sopimukseen. Sen pitäisi olla kunnianhimoinen ja painava sisällöltään. Toivon, että tällä hetkellä parlamentilla todella olisi valtaa ja, ja että sen sanata, sanaa kuultaisiin neuvostossa. Ja sille, parlamentti saisi sille kuuluvan vallan. Kiitos edustaja Sanchez Preseda. Nyt komission jäsen Barnier, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. Kiitos Peter, hyvää päivää teille kaikille kaik- edustajat ja kiitos, että pyysitte minua toisen kerran tällä viikolla puhumaan tästä suuresta, suuresta kysymyksestä pankkiunionista ja toisesta, pankkiunion toisesta pilarista sen jälkeen, kun me olemme jo nopeasti rakentaneet ja vakavassa mielessä, vakavassa hengessä rakentaneet ensimmäisen pilarin johon, joka pitäisi siis sisällään euroalueen kaikkien pankkien valvonnan ja niiden maiden, jotka haluavat liittyä tähän valvontaan vapaaehtoiselta pohjalta ennen kuin ovat liittyneet euroon. Minä olen usein sanonut, hyvät naiset ja herrat ja edustajat, että kun on kyse rahoituskysymyksistä, kuten ympäristökysymyksistä, ennaltaehkäisy maksaa vähemmän kuin korjaus. Valvonta on ennaltaehkäisyä. Ja kun pitää korjata, ja silloin, näin joskus käy, vaikka mm, Huolimatta kaikesta pitää kuitenkin korjata, mutta korjattu korjaus maksaa vähemmän kuin improvisoitu korjattu. Suunniteltu korjaus on parempi kuin suunnittelematon korjaus, koska viime kädessä veronmaksaja aina maksaa kaiken. Me olemme täällä tänä päivänä nyt ja minä äh, kerroin teille jo tiistaina täällä, mikä on komission kanta. Olemme laajalti samaa mieltä sen vakaumuksen suhteen, että tämä ratkaisumekanismi, johon, jota työstämme kaikki, sillä on, se on välttämätön ja se on kiireellinen tehtävä. Komissio, kuten tämä kamari, haluaa päästä hyvään sopimukseen, sopimukseen, joka olisi uskottava toiminnaltaan ja toimijoidensa kannalta ja nimenomaan rahoitusmarkkinoiden kalta ja että saataisiin todella tukeva mekanismi paikoon, joka olisi tehokas ja todella takaisi sen kriisin ratkaisun ja, että ei, ja voitaisiin saattaa huonossa tilanteessa olevat pankit järjestykseen ilman viiveitä ja sovitusaikajaulussa, ja eikä niin kuin nyt, kun jatkuvasti, jatkuvasti turvaudutaan veronmaksajiin. Terho Sampuhan tässä puhui hyvin painavin sanoen veronmaksajista äskettäin. Minä korostan <clears throat> kolmikantaneuvotteluja, jotka käytiin eilen. Ne olivat hyvin rakentavia. Teidän asenteenne oli erittäin hyvä Schalbosen oli hyvin rakentava, hän oli hyvin toimivaltainen. Sanoissaan Goulart, Gigold, Bortman, Kohl, Sanchez, Preseudo, kaikki tietävät tämän. Hehän edustavat, minä uskon, että näiden seinienkin ulkopuolella voidaan ajatella, että ollaan ystävällisiä keskenään. Elisabeth Ferreira ei terroristisyistä voinut tulla tänne. Minä toivon hänelle hyvää parantumista, mutta he tietävät varsin hyvin, mitä tässä työssä on tekeillä. Mutta kun on kyse neuvostosta, joka eilen oli hyvin avoin keskustelussa, kuten Venizelossa sotesi pari päivää sitten, me näin pystyimme käymään läpi eri teknisiä aspekteja tästä tekstistä ne ovat hyvin monimutkaisia asioita, paljon suuren luokan panoksia on pelissä ja ne synnyttivät vahvan sisältöpohjaisen keskustelun. Me puhumme toimielinten luomasta kriisinratkaisumekanismi, joka rahoittaa 75 prosenttisesti EUn alueella yritystoiminta-alueita, kuluttajien toimintoja ja ja näillä on ollut systeemisiä vaikutuksia öö, jäsenvaltioiden talouksiin koko kriisin aikana. Sen takia Rova Wortman Kolsen sanoi hyvin aiheellisesti, me emme halua enää hukata aikaa. Me olemme toimineet näin koko kriisin aikana. Herra Fershoftaati oli paikalla, kun hän puhui oppitunneista tästä kriisistä, mutta kyllä tässä pitää puhua ihan oikea, oikein termein. Kyllähän me teemme työtä. Neuvosto on tehnyt hyvää työtä. Minä en nähnyt, miten sen tiimi toimii. Me olemme tehneet paljon, paljon työtä ratkaistamiseksi kriisin. 30 lakiehdotusta on tehty, ehkä kaikista ei ole vielä äänestetty, ja niissä kaikissa on pyritty pois kriisistä. Mitä amerikkalaiset tekevät? He toimivat omalla, omalla, tavallaan, omalla tavallaan suojaavat säästäjiä ja niiden oikeuksia yrittävät olla oikeamielisiä ja kunnioittaa säästäjiä ja kansalaisia. Mutta ei työ ole vielä loppu. Meillä on vielä paljon tekemistä. Pankkiunion toinen pilari on vielä viimeistelemättä. Rova Zimmer tästä puhui. Ehkä hän ei nyt juuri kuuntele minua, mutta kyllä hän saa tästä selonteon myöhemmin. Kiitos paljon. Vielen dank, sanoi komission jäsen Barnier. Minä kuuntelin teitä tarkalla korvalla, Rova Zimmer, ja minä sanoin, että äh, katsokaa tarkasti viimeisintä tekstiä, jonka minä toin esille viime äh, viikolla. Siinä on äh, kyse rakennerahastoista 30 suurimmalle pankille. Nämä suuret pankit, äh, me haluamme äh, kannustaa niitä tekemään niille kuuluvaa työtä, kuten sanoitte, Rova Zimmer. Niiden pitää luotottaa talouselämää, yrityks, yritystoimintaa ja kansalaisia sen sijaan, että spekuloisivat ovat omalla tontillaan. Meidän pitää olla rehellisiä. Meillä on vielä paljon työtä edessä, jotta pääsisimme sopuun. Ensinnäkin on kyse äh, keskeisestä äh, tärkeästä kysymyksestä teidän kamarillenne. Hallitusten välinen sopimus, johon äh, ministerit ovat nyt päätyneet. Ja se myös kävi läpi neuvostossa. Tiistaina kuulitte komission kannan tästä. Me olemme vakuuttuneita, hyvät naiset ja herrat edustajat, siitä, että artikla 114 on hyvä perusta Edustaja Stojanov, meillä on perusta lähteä liikkeelle. Minä vahvistan sen tässä, se on artikla 114. Se voisi olla hyvä perusta kriisinratkaisurahastolle. Mutta jos puhutaan hallitusten välisestä sopimuksesta, niin jos tähän sopimukseen turvaudutaan, ei se sillä, sinällään ole sopimusten vastainen. Silloin kun se yksinomaisestikin keskittyy tähän varojen mm, ja tappioiden jakomekanismin toimivuuteen. Hyvät puheenjohtaja Barroso vastasi puhemies Schulzille, minä olen teidän käytettävissä, niin kuin olin eilen kolmikantaneuvotteluissa täsmäntäkseni kannanotteen vastatakseni kaikkiin kysymyksiin nimenomaan juridisessa mielessä, mutta pitää puhua selkeästi. Jos teidän kamarinne päättää Mm, olevansa hyvin kompromissihenkinen tästä hyvinkin vaikeasta kysymyksestä. Minun näkemys on se, että neuvosto kuulee meitä, niin neuvoston pitäisi osata arvostaa oikealla tavalla ja oikealla, oikealla tavalla tätä liikettä ja, ja ottaa siitä opikseen ja vetää siitä oikeat johtopäätökset nimenomaan kun on kyse neuvottelujen kaikista ulottuvuuksista on kuitenkin tästä äh, kriisinratkaisumekanismissa joitakin asioita, joita pitää, joista pitää vielä keskustella, nimenomaan päättää. Ja kaikista kysymyksistä, jotka ovat vielä keskustelun avoimina, niin kuin edustaja Bowles sanoi. Minä otin tässä esille joitakin kysymyksiä, puhun vielä, vielä rahoituksesta, hallinnosta ja hallitusten demokraattisesta vastuusta. Jokainen teistä voi tehdä ehdotuksia, jotka käydään läpi yksityiskohtaisesti kolmikantaneuvottelussa ensinnäkin me voimme pohtia, miten voimme voimme nopeuttaa näiden kansallisten osien vastuunjakoa. Ja niin kuin san, yksi Wortman, edustaja Wortman Kohl sanoi, että jo ensimmäisenä päivänä voimme lähteä toimimaan näin. Me voisi, tämä voisi antaa hyvää kaikua edustaja Verhofstadtin sanoille, että me olisi rajattu aika hallituksen väliselle sopimukselle siihen pääsyyn. Toisekseen meidän pitää edetä myös backstops-kysymyksessä, vaikka näitä ei olekaan vielä yhtenäistetty kokonaisuudessaan, ja se kuitenkin etenee. Il est également important de keskinäistämisessä. Kolmanneksi meidän pitää tehdä nopeasti päätös ja tehokkaasti jotta voimme saada kaikki oikeudelliset takeet ja meillä olisi todellista toimintatehokkuutta ja päätöksentekotehokkuutta. Edustaja Kälänan äskettäin minä kuuntelin teitä tarkasti, te olitte oikeassa. Tämän mekanismin pitää olla tehokas, jotta sillä oli ennakoivaa kykyä toimia. Niin kuin Kelanan te sanoitte ansiokkaasti, pitää myös mm, ennakoida tuleva kriisi, eikä päällä oleva tai ennakoida jotakin kriisiä. Mekanismi pitää toimia demokraattisesti. Me toki pyrimme siihen, että mm, pääsemme samaan kuin mihin pyritään valvonnassa. Hyvät naiset ja herrat edustajat, Kaik, on paljon vielä pöydällä asioita, joista pitää keskustella. Meillä on paljon kompromissihakuisuutta. Meidän täytyy toimia myös vala, vapaaehtoisuuden pohjalta. Tiedän, että tämä kamari on valmis. Se kai oli tämän erityisistunnon tarkoituskin ja osoitus siitä. Tämä hanke on erittäin kunnianhimoinen. Meidän pitää luoda tukeva mekanismi, joka suojelisi veronmaksajia, säästäjiä ja eurooppalaista taloutta kokonaisuudessaan. Minäkin haluaisin tässä viitata niin kuin sisämarkkinakomissaarina mm, sisämarkkinoiden yhtenäisyyteen ja ykseyteen niille maille, jotka eivät vielä ole yhteisessä valuutossa. Tämä ähm, euroalueen sisämarkkinoiden vakaus on tärkeää myös euroalueen ulkopuolisille maille. Meidän täytyy ajatella myös valtion, tuki, valtion tukiapuohjelmia äh, yhteneväisyyden kannalta. Me voimme ähm, mennä eteenpäin, mutta tätä varten, niin kuin edustaja Svoboda sanoi, kuten edustaja Ferostat sanoi hyvin ansiokkaasti, me tarvitsemme uusia valtuuksia ECOFIN ja äh, tämän vetoomuksen tekivät nämä, ja minä voin yhtyä tähän vetoomukseen. Komissio itse on valmis äh, toimimaan niin kuin, sille, niin kuin, niin kuin sen kuuluu toimia, hyvät naiset, hyvät herrat, hyvät edustajat. Me haluamme laatia äh, hyvin autenttisen eurooppalaisen mekanismin, niin kuin edustaja Konvenditsa sanoi ja edustaja Svoboda sanoi, emme me halua luoda ainoastaan että sillä olisi kansallista etua tai auktoriteettia. Komissio ainakin on päättäväinen. Se haluaa rakentaa hyvin eurooppalaisen autenttisen mekanismin. Kiitos paljon. Kiitos paljon komission jäsen. Hyvät naiset ja herrat, kiitän ryhmien kannanotoista ja lähden siitä, että olemme samaa mieltä siitä, että pankkiunioni varmasti on yksi merkittävin tai ehkä jopa merkittävin poliittinen hanke tällä kaudellamme. Ja se, että saadaan yhtenäinen kriisin ratkaisumekanismi on valtavan tärkeä hanke – ei ainoastaan euroalueen, vaan EUn talouden osalta. Tilanne on nyt seuraavanlainen. Talous- ja raha-asioiden valiokunta täällä parlamentissa on päättänyt kantansa joulukuussa neuvosto on sitä seuraavana päivänä päättänyt kannastaan ja molempien lainsäätäjien kesken tulisi nyt löytää sopimus järkevä kompromissi, joka löytää enemmistön taakse molemmilta puolilta. Ymmärrän ryhmien puheenjohtajien, valiokunnan puheenjohtajan ja esittelijän puheenvuorot tänään niin, että pidätte kiinni siitä, että yhteislainsäätäjän Euroopan parlamentin asema on ratkaisevan tärkeä. Minun on nyt viitattava pariin seikkaan avoin demokraattinen vastuuvelvollisuus on meille tärkeää ja parlamentti ei voi hyväksyä sitä, että se jää lainsäätäjänä hankkeen ulkopuolelle. Siksi on pyydetty, että minä kirjoitan neuvostolle kirjeen, jossa vaadin ECOFIN neuvoston ylimääräistä kokousta. Ryhmien laaja enemmistö on tätä toiminut. Ja tässä mielessä lähetän kirjeen neuvostolle ja lisään sen, että komission jäsen Barnier on valmis osallistumaan varhaisempiin neuvotteluihin. Ja kerron tämän sitten neuvostolle, joka ei ole nyt läsnä. Edustaja Roil. Puhemies. Voisikohan joku minille selvittää, miten tämä outo ja hiukan epätavallinen menetelmä, miten tämä nyt tarkoittaa? Neu, anteeksi, valiokuntamme on päättänyt lähteä kolmikantaneuvotteluihin ja jättää äänestyksen pois. Täysistunnossa sitten lähdettiin neuvottelemaan, hyvä niin ajattelin. Ja nyt tällä istuntoviikolla kaksi eri keskustelua järjestetään samasta aiheesta. Sitten tehdään päätökset ja sitten te vielä kirjoitatte kirjeen ja samalla on virallinen kolmikanta. Eli miksi ei nyt valita yhtä tai toista toimintatapaa? Miksi tässä on tällainen sekamenettely? Tätä ei ole koskaan ollut, en ymmärrä miksi on nyt jätetty käyttämättä selkeää menettelyä ja sekoitetaan tällä tavalla näitä menettelyitä. Tämä olisi hyvä selvittää, koska saattaa syntyä ajatus, että näin tehdään tulevaisuudessa aina. Ob Sie ein einfaches Gemüt sind, Herr No, te voitte itse tietenkin ajatella, miten tällainen menetelmä on syntynyt. Minun on noudatettava tässä puheenjohtajakokouksen toiveita. Toivottiin, että ennen keskiviikkoista kolmikantaneuvottelua voidaan täällä käydä keskustelua. Puheenjohtajakokouksessa päätettiin sitten, että eilisen kolmikantaneuvottelun jälkeen tänään aamulla puheenjohtajakokouksessa tavataan neuvottelutiimi, näin kävi, ja että sen jälkeen sitten ryhmien puheenjohtajat saavat yhden kierroksen käyttää puheenvuoroja täällä ottaen huomioon eilisen kolmikantaneuvottelun tulokset. Näin juuri tehtiin. Lisäksi puheenjohtajakokous päätti jo kaksi viikkoa sitten sitä, että Ekon valiokunnan tarkistukset äänestetään tänään ja suosituksena – ettei äänestetä loppuäänestystä. Puheenjohtajakokouksen perustelut taisi olla sellaiset, että annetaan selkeä viesti jälleen neuvostolle laajalla enemmistölle siitä, mikä on Ekonin kanta, ja sitä kantaa tukee täysistunto, jotta neuvottelijat saavat vahvempaa tausta tukea neuvotteluissaan neuvoston kanssa. Puheenjohtajakokouksessa laaja enemmistö tuki kahta ryhmää lukuun ottamatta. Ehkä EPPn neuvottelijoiden kanssa voitte tästä vielä keskustella. Ai olette jo keskustellut. No minä täytän velvollisuuttani tälle ja toteutan täällä puheenjohtajakokouksen tekemiä päätöksiä. Herra Roil, ei tämä ole minun aloitteeni, vaan puheenjohtajakokouksen päätös. Minä kyllä sitä puolsin. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Olkaa hyvä. Herr Szymanski. Herra Szymanski. Panie przewodniczący, panie i panowie. Hyvä puhemies, hyvät naiset herrat. Eilen ennen loppuäänestystä ilmasto- ja energiapolitiikasta vuoteen 2030 asti oli mahdotonta. Minulle ei annettu mahdollisuutta ilmaista kantaani tämän mietinnön lopullisesta muodosta. Tämä ehdottomasti vaikutti jollain tavalla äänestykseen. Iltapäivällä sain tietoa parlamentin työvaliokunnalta, että puhemies ei toiminut parlamentin työjärjestyksen mukaisesti. Ja haluaisin kuitenkin virallisen kannanoton tähän kammottavaan tapaan toimia. Herr Szymanski. Herr Szymanski. Teidän puheenvuoronne on aivan oikeutettu. Eilen ennen äänestystä pyysitte puheenvuoroa, pyysitte kirjallisesti puheenvuoroa edellisenä iltana, joten aivan oikein menittelitte. Istuntopalveluissa on tapahtunut virhe. Tätä puheenvuoropyyntöä ei varapuhemiehelle välitetty. Yleensä tämän tiedon pitäisi olla siellä asiakirjoissa ja olisitte saanut puheenvuoron ryhmien puheenjohtajien kokouksessa teidän ryhmänne puheenjohtaja myös otti tämän esiin. Asiaa on selvitelty. Minun on sanottava, että kun ihmiset työtä tekevät, niin virheitä tapahtuu. Tämä oli todella virhe istuntopalveluyksikön puolelta, joka pyytelee anteeksi. Toivon, että hyväksytte anteeksi pyynnön. Tämä oli todella virhe. Teidän olisi pitänyt saada puheenvuoro. Kelly. Edustaja Kelly mr puhemies. Minun todistuksellittava kommenttini on se, että puheenjohtajakokous teki päätöksen lykätä tänään keskustelua siitä, mitä äh, länsirajalla on tapahtunut hirveitä katastrofeja. Espanja, Portugali ja yhdistynyt kuningaskunta tuon jatkuvan täysin ennakoimattoman myrsky- ja tulvaallon seurauksena on vaikuttanut ihmisten elämään. Meidän pitäisi ehdottomasti käydä tällä hetkellä keskustelua tästä asiasta, että osoitamme solidaarisuutta näille ihmisille. Haluan tietää, miksi sitä on lykätty, varsinkin kun kello äh, puoli kymmenen ja yhdentoista välillä ei tapahtunut yhtään mitään. Ja me haluamme ilmaista solidaarisuutemme ja näin me haluamme tukea näitä ihmisiä. Edustaja Keli, tässäkin on kyse puheenjohtajakokouksen päätöksestä. Päätös on siellä tehty. Ryhmät eivät halunneet tätä aihetta tämän aamun esityslistalle. Aina totta kai voi käydä niin, että tämä aihe saadaan esityslistalle ja vastuussa oleva valiokunta ilmeisesti käsittelee tätä, joten on mahdollisuus saada tämä ehkä seuraavan täysistunnon esityslistalle. Edustaja Gollnisch. Puhemies, minä puhun hyvin. Edustaja Gollnisch, hetkinen, pyydän. Halusitteko sanoa tästä jotain? Kielin kysymykseen. Edustaja Svoboda, olkaa hyvä. Herra Kellille halusin vain sanoa, että pyyntö on jo esitetty, että tämä aihe tulisi ensi kerralla esityslistalle, koska muillakin alueilla, myös Itävallassa, Italiassa on ollut rankkoja lumisateita ja tulvia, ja siksi olemme pyytäneet, että tämä tulisi esityslistalle seuraavan istunnon aikana. Toivon, että ryhmänne tukee tätä. Kiitos. Edustaja olkaa hyvä. Monsieur je... Hyvä puhemies, puhun lyhyesti. On erittäin hienoa, että te olette toiminnassanne myöntäneet sen virheen, joka tapahtui herra Simanskin kustannuksella. Mutta minä, jos sallitte, niin minä haluaisin sanoa seuraava. Mitä täällä nyt toivotaan joiltakin tämän parlamentin jäseniltä? Ei se nyt ole anteeksi pyyntö. Herra Simanski on ilmoittanut, että esittelijä suositti tekstien äänestämistä vastaan. Se on aika harvinaislaatuista. Jos hän oli hiljaa, niin, niin kun hänen puheenvuoronsa kuultiin, niin sillä oli vaikutuksia äänestystulokseen. Kyllä tässä voi ihan oikeutetusti ajatella, että äänestystä vähän rukattiin ja jos näissä tilanteissa ei noudatettu sääntöjä, niin silloin pitää antaa puheenvuoro esittelijälle. Minusta tuntuu silloin, että pitää aloittaa äänestys alusta uudestaan. Ja Goldnish. Edustaja Goldnish. Totta kai tämä kysymys tuli tarkan tarkastelun